yhtenä äänestyksenä. Ja tästä syystä minun täytyy kertoa teille, miten asia hoidetaan ja toivottavasti kykenen kertomaan teille tämän mahdollisimman selkeästi. Kun äänestys alkaa, niin edessäne olevalla näytöllä näette seuraavat tiedot. Ensinnäkin, mistä äänestetään, eli varapuhemiehestä. Sitten näette ehdokkaiden luettelon, sekä vapaiden paikkojen kokonaismäärän. Eli yhdeksän ehdokasta niminen on nähtävillä ja kahdeksan paikkaa on jaettavana. Kun haluatte äänestää jotakuta ehdokasta, niin te voitte valita tämän nimen seuraavalla tavalla. Näytön alapuolella olevaa oikean puoleista nappia painamalla. Näytön alapuolella oikealla olevaa nappia painamalla ehdokkaan nimi korostuu. Ja jos haluatte valita tämän korostuneen nimen, niin painatte kyllä-nappia, eli tätä vasemmanpuoleista nappia. Eli ehdokkaan nimi valitaan oikeanpuolista nappia painamalla ja vahvistetaan sitten tätä plus-nappia painamalla, joka edessänne on. Ja sen jälkeen edessänne vilkkuu tällainen sininen tarkastusvalo. Se on sininen väriltään, koska kyse on salaisesta äänestyksestä. Kukaan ei voi tietää, miten olette äänestäneet. Ja kun tämä sininen valo palaa, niin nimen edessä näkyy tähti tai asteriski. Eli kun valitsette jonkun ehdokkaan, niin hänen edessään näkyy tähti ja näin olette äänestäneet kyseistä ehdokasta. Ja jotta äänestys pysyy todellakin salaisena, ja jos haluatte vielä scrollata tässä ehdokasluettelossa, niin se onnistuu niin sanottua kursoria käyttäen. Eli te voitte ikään kuin käydä tämän ehdokaslistan läpi painamalla tätä punaista nappia, jolla nimi korostetaan. Mutta jos tämä korostettu nimi on, tai kun olette korostaneet tämän nimen oikeaa punaista nappia painamalla ja vahvistatte sinistä nappia painamalla tämän nimen, niin sen jälkeen tätä ei voida enää muuttaa. Sen jälkeen, kun minä olen päättänyt äänestyksen, niin plusnappia ei voi enää käyttää, ettekä voi myöskään mitätöidä antamaan ääntä. Me tulemme harjoittelemaan tätä, järjestetään koeäänestys. Aivan näin teemme näin. Selviä, ovatko kaikki ymmärtäneet, miten äänestys toimitetaan. ich frage jetzt noch mal die technik hier oben ob ich alles richtig erklärt habe. ja nyt kysyn teknikolta että selitinkö asian oikein. Ilmeisesti kyllä, mutta kertokaapas minulle, että miten tämä kursorijuttu toimiikaan. Okei. Okay. Ich sehe, wir wissen Bescheid. Näin kaikki tietävät, miten asia hoituu. Arvoisat naiset ja herrat, nyt edessänne näkyvät seuraavat nimet. Migenes Johnson, Jesse Norman und Luciano Pavarotti. Hier oben und auf ihren Bildschirm. Eli täältä edestä näette nämä nimet sekä omalta näytöltänne. Täältä löytyvät nämä laulajien nimet. So. Wir müssen noch warten, bis die Künstlerinnen und Künstler Meidän täytyy ilmeisesti odottaa, että esiintyvät taiteilijat saapuvat paikalle. Ilmeisesti he vielä avaavat ääntä viereisessä salissa. Pavarotti ei ilmeisesti kuitenkaan. bitte noch um einen moment geduld. Ja. Pyydän, että maltatte vielä mielenne pienen hetken. Mm -hmm. We could also take former prime ministers. No, voisimmeko äänestyksen suorittaa myöskin käyttäen entisiä pääministereitä. monsieur le président je ne sais pas le test n'a pas l'air de fonctionner. Äh, en nyt tiedä tämä testi ei nyt oikein äh, toimi. Millä tavalla, onko tämä nyt äh, uusi järjestelmä, uusi konsepti koko tämä salainen äänestys, että me näemme ketä me äänestämme? Mitä hän sanoi? Ich warte noch mal fünf Minuten. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum die... Odotellaan vielä viisi minuuttia. En tiedä, miksi tekniikka vaan ei toimi. Malttia vaan. So. No niin. Herra Lampe, ketä te erotatte vihreän ryhmästä? Carrerasia vai? Okei, okay, hyvä. Sitten aloitamme. Also, ich... No niin, julistan nytten vaalikierroksen alkaneeksi. Okay. Hyvät kollegat, ovatko kaikki äänestäneet? Oletteko nyt, nyt perehtyneet näihin laitteisiin? Onko joku salissa, jolla on kysymys tekniikasta? Ich frag das Kysy vielä kerran. Ovatko kaikki kollegat perehtyneet nyt tähän äänestystekniikkaan? Olevatko kaikki kollegat, kollegat äänestäneet? Sitten tämä äänestyskierros päättyy. So. No niin annettuja ääniä 694, päteviä 621 pätemätöntä ja 357 ehdoton enemmistö. kukaan ei tullut valituksi, kukaan nais- tai miespuolinen laulaja ei tullut valituksi. Tank. Kiitoksia paljon. Sitten on vuorossa koneäänestys. Lesen noch einmal. Luepa vielä kerran nämä nimet, jotka, josta äänestetään. In der alphabetischen Reihenfolge. Aakkosjärjestyksessä pitää äänestää. Kretu, Czarnecki, Guillaume, Lambsdorff, Lunacek, Papadimoulis, Rehn und Sassoli. Nämä nimet. Der Wahlgang... Ja äänestyskierros avataan. Ich hoffe jedenfalls... Toivottavasti, toivottavasti ainakin pystyn avaamaan tämän äänestyskierroksen. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Bitte sehr, Ertug. Olkaa hyvä, herra Ertug. Herr Präsident, kurze Frage. Puhemies, lyhyt kysymys, koska täällä Täällä on vähän epäselvyyttä siitä, jos meillä on kahdeksan henkilöä äänestyslistalla, niin pitääkö valita vähintään viisi? Siis tällaista sieltä ei ole. Ei. Te voitte valita yhden, mutta enintään kahdeksan ö, henkilöä voitte valita koneella. Tai sitten jättää äänestämättä ketään, ihan mitä haluatte. Mutta korkeintaan kahdeksan ehdokasta voitte nimetä sieltä koneeltanne. Mutta kahdeksan paikkaa vaan auki. name. Niin. No tehdään vielä selvennys. Meillä on yhdeksän ehdokasta, miehiä ja naisia, mutta vain kahdeksan paikkaa, jotka ovat täytettävänä. Näin ollen, jos nämä yhdeksän ääntä antaa, niin se äänestys ei ole pätevä. Kysynpä varovaisesti. Onko vielä henkilöitä äh, paikalla, jotka eivät ole vielä äänestäneet loppuun, joiden äänestys on kesken? Ei näytä olevan. Näin ollen kysyn virallisesti, ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Toista kysymys, ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Näin ollen äänestyskierros on päättynyt. Annettuja ääniä 704, päteviä 681, 691 ja 13 pätemätöntä ääntä ja väärä enemmistö 346. Rova Kreto 406 on valittu, Rova Vino 406 valittu. Hersa Suuli 394 valittu, Reen 384 valittu. Lomstrov 367 ei valittu, Lunacek 240 äh, ei valittu, Chanetski 242 ei valittu, äh, Papadimaalis 210 ei valittu, äh, Castaldo 115 ei valittu. Me tarvitsemme vielä kolmannen äänestyskierroksen. Kysyn ensin näiltä valituilta. Kysyn ensin valitulta, otatteko valinnan vastaan vai onko joku, joka ei haluaisi ottaa valintaansa vastaan? Silloin nämä kaikki on valittu. Sitten vuorossa sama menettely kolmatta kertaa kolmannella äänestyskierroksella. Kiinnitän huomiota siihen, että kolmannella kierroksella Kolmannella kierroksella on siis, tarvitaan yksinkertainen enemmistö. Herra Luka. Herr Puhemies, voisitteko selittää, miten on mahdollista, että